otettiin allekirjoitettavaksi vasta kuukausi sitten. Me saimme hyvin nopeasti kerättyä allekirjoitukset ja voiton kotiin, joten kiitoksia siitä. Kiitoksia edustaja Stevenson. Sitten mennään äänestyksiin. Vuoden 2011 talousarvio seuraavaksi. Tarkistus kaksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan. Edustaja Salat, olkaa hyvä. Presidente, no, non trovo la mia carta di... Ikä kyllä ei löydä minun äänestyskorttiani, mutta halusin osallistua mielen äänestykseen. Onorevole Salatto, ne ha... Edustaja Salatto, te voitte tänne taakse. Täällä on äänestyskorttien jakopaikka. Täältä voitte hakea sellaisen. Eh, eh. Dietro la plenaria c'è l'ufficio. Siis täällä takana on viras, tällainen pieni toimisto, josta voidaan jakaa näitä kortteja. Hakekaa sieltä. Sitten tarkistus yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Äänestys on avattu. Äänestittekö kaikki jo? Äänestys päättyy. Ylätty. Tarkistus viisi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Olkaa hyvät nyt. Tarkistus neljä puolesta Siis numero, numero neljä puolesta vastaan sitten tyhjää hyväksytty. Kokonaan muutettuna tämä esitys sitten äänestetään. Olkaa hyvä. Oletteko kaikki jo äänestäneet? Äänestys päättyy. Selkeällä enemmistöllä hyväksytty. Sitten Saifin, edustaja Saifin mietintö. Edustaja Cassini, olkaa hyvä. Diike ei votata. No nää funzionato la macchina, vota... Tämä äänestyslaite ei toiminut. Äänestin kyllä puolesta, mutta tämä ei toiminut. Okei, merkitsemme tämän ylös. Äänestitte puolesta. Olkaa hyvä. Minullakin sama juttu. Laite ei toiminut, äänestin kyllä puolesta. Sitten Saifi. Mietintö. Yksinkertaistettu menettely huutoäänestyksellä avaan äänestyksen. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Selkeällä enemmistöllä. Onneksi olkoon edustaja Saifi. Sitten edustaja Nidelcheva. Tämäkin on yksinkertaistettu menettely. Äänestys avataan puolesta Edustaja, olkaa hyvä. Halusin vain pöytäkirjan merkittäväksi, että äänestyslaitteeni ei viimeisimmässä mehutoäänestyksessä toiminut. Kiitos. Tämä merkitään ylös teidänkin kohdaltanne ja lähetämme sitten tekniset asiantuntijat vielä tarkastamaan asiaa. Sitten seuraavaksi edustaja Nedeljevan mietintö puolesta Vastaan tyhjää hyväksytty. Onneksi olkoon edustaja Nedeljeva. Sitten edustaja Palja Teli. Tämäkin yksinkertaistumetty puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Onneksi olkoon vaan. Edustaja Pallen, sitten Lichtenbergia seuraavaksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Onneksi olkoon. Sitten edustaja Pelet seuraavaksi. Teillä on mahdollisuus puhua vielä. Non vuole parlare? Ette halua. Olkaa hyvä. Eh, Hyvät kollegat, puhemies. Haluaisin vain mainita, että tänäänäkseni parlamentti lähettää tänään tär- tärkeän merkin ulkomaailmalle. Tämä kahtia jakautunut mediajärjestelmämme eli jakautuminen yleisradiotoimintaan ja sitten kaupallisen radiotelevisiotoimintaan toimintaan on eriskummallista jo parlamentissa viime vuonna. Median pluralismia koskeva mietintö hylättiin ja sen hylkäjät olivat väärässä. Haluaisin kiittää Petra Kameria ja Doris Packia kollegoitani yhteistyöstä. Doris Pack on koko tämän ajatuksen äiti. Hänelle erityiskiitokset. Grazie, onorevole. Kiitoksia edustaja Pele. Puolesta Anteeksi, pyydän anteeksi. Täällä on kappaleesta 22 vielä äänestys avoinna. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kappale 35, kaksi osaa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Koko edustus, minuutin äänestys, olkaa hyvä äänestys avattu. Ja päättynyt myös samalla. Selkeä enemmistö jälleen kerran. Onneksi olkoon, edustaja Belet. Sitten seuraavaksi YK on päätöslauselma 1325. Äh, Tarkastus kaksi puolesta vastaan tyhjää. Tyhjää hylätty. Sitten kappale 5, nimenhuuto äänestys. Äänestys avataan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kappale kahdeksan osissa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa, nimenhuutoäänestys, olkaa hyvä, äänestys avattu. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Sitten tarkistus kolme, nimenhuutoäänestys. Äänestys avataan. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus neljä. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus viisi. Äänestys avataan. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus kuusi. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus yksi. Äänestys avataan. Äänestys on avattu. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten koko irtus muutettuna puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Onneksi olkoon. Sitten mennään mehiläisoitoalalle seuraavaksi. Tarkistus 1, 4 ja 6 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kaksi ja viisi e, kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Äänestys toista kohdasta uudestaan avattu.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 tyhjä hyväksytty. Kappale 16, jälleen korkoilta ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjä tyhjä hyväksytty. Kappale 18, osa ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. Sitten kohta, kappale B, ensimmäinen osa, puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Sitten D-kohta. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Sitten tarkistus kolme. Äänestys avattu. Kyllä minä toisen osan T vielä täällä äsken. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 7. Nimenhuutoäänestys. Äänestys avataan. Äänestys on nyt hylätty. Kahdeksan. äänestys Puol- äh, avataan äänestys. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Sitten koko ehdotus muutettuna puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Onneksi olkoon tälle tämän ehdotuksen tehneille ja hänen, meidän puheenjohtajalle myöskin. Sitten seuraavaksi Euroopan energiastrategia. Seuraavaksi kahdeksan puolesta vastaan tyhjä hyväksytty tar- suositus Svobodan, ta- suunnitelman ehdotus 32. Svoboda, olkaa hyvä. Grazie, Presidente. We have voted uh, this week on... Kiitos. Tiistaina äänestimme rapkaa mietinnöstä, joka liittyy hiilikaivoksiin ja sitä kos- niitä koskevan kompromissista voi pitää täällä pitämättä. Mikäli äänestäisimme eri tavalla, eri periaatteiden mukaisesti tänään. Tämä ei olisi helppoa komission kannalta. Ehdotan tarkistus yksi, jonka kansanpuolue on tehnyt, ottaisi mukaan sanata kilpailukykyinen, ottaisi mukaan sanan kilpailukykyinen, koska tämä olisi silloin samassa linjassa rapkain mietinnön kanssa. Eihän parlamentti voi samalla viikolla omaksua kahta eri näkemystä samaan asiaan. Onko täällä joku edustaja, joka vastustaa tätä edustaja Svobodan suullista tarkistusta. Onko tämä 40 edustajaa, joka vastustaa tätä vai ei? Olkaa hyvä. E, chciałbym poinformować Wysoką Izbę, że poprawka zgłoszona przez panią Kolarską-Bobińską. Kiitoksia. Tämä tarkistus, e, joka liittyy esittelijän, joka on esittelijän tarkistus, e, on mielestämme tarpeeksi johdonmukainen antaa tekstille ja teksteille johdonmukaisuutta. Tämä on näin varmistettu. Ja jos nyt Toinen osa tästä tarkistuksesta liittyy vain eh, hiileen eh, Euroopan unionin energiasekoituksen suhteen, niin ei ole mitään eh, järkeä nyt tätä tasapainoa poistaa, joten vetoan, että äänestätte tätä suullista tarkistusta vastaan. Niin, ei meidän pidä aloittaa keskustelua tästä asiasta. Edustaja Suopoda, teillä on oikeus tehdä suullinen esitys jos täällä on sitten edustajia, jotka vastustavat tätä suullista esitystä, onko täällä niitä, näitä edustajia siis? Nyt vaikuttaa, että on 40 edustajaa, jotka vastustavat tätä, joten suullinen tarkistus ei ole esittävissä. Joten tarkistus yksi sitten puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanpas vielä. Äänestys avattu. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Sitten kappale 32. 32 kappale puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten nimenhuutoäänestys kappale 52. Äänestys on avattu. Äänestys päättyy. Hylätty. Kappale 56. Kohta kohdalta. Ensimmäinen osa. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa. Nimenhuutoäänestys. Äänestys avataan. Ja päätetään saman tien. Hyväksytty. Sitten 63. Nimenhuutoäänestys. Äänestys on avattu. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kappale 68. Kohta kohdalta. Ensimmäinen osa. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 70, ensimmäinen osa puolesta 70, ensimmäinen osa. Ah, pyydän anteeksi, tässä on virhe. Pyydän anteeksi. 79, kohta kohdalta. Ah, yhdessä puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 70. Ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 73. Ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 79. Ensimmäinen osa puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 28. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Äänestys on avattu. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Jälleen selkeällä enemmistöllä. Sitten kolme ja neljä tarkistukset puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaanpas vielä. Äänestys on avattu. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty neljällä äänellä. Sitten koko päätöslauselman luonnossa. äänestys, Äänestys on avattu. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty selkeällä enemmistöllä. Onnittelut edustaja Kolaska, Pobinska. Sitten Kankuuni seuraavaksi. Kankuunin valmistelut 14. Äänestys avattu. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kappale 6, ensimmäinen osa puolesta. Vastaan, tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan, tyhjää. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kaksi, kohta kohdalta. Ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. A, äänestys avataan. Toisesta osasta siis. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 15. Puolesta. 15. Nostakaa <laughs> kädet ylös, muuten en tiedä. 15 vastaan tyhjää. Tarkistaa vielä äänestys avattu. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 16 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkoittaa jälleen kerran. Tarkistetaan sen vielä. Äänestys on avattu. Onpas hidas tällä kertaa. No, tämä on myöskin nyt jotenkin jumissa hyväksytty. Sitten tarkoitus kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkoitus 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Äänestys avataan. Tarkistetaan. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 18. Äänestys on avattu ja päättynyt saman tien. Hyväksytty. Tarkistus 19. Puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus neljä, puolesta. Tarkistetaanpa tämä 19 vielä. 19 äänestys on avattu. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus neljä. Puolesta. Vastaan Tarkistetaan jälleen kerran. Äänestys on avattu. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Kappale 15 puolesta. Kappale 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkoitus 5, ensimmäinen osa, nimenhuutoäänestys. Äänestys on avattu. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Toinen osa, nimenhuutoäänestys. Äänestys on avattu. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 20. Äänestys on avattu. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Kappale 17. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja kolmas osa puolesta vastaan Tarkistan tämä vielä. Äänestys on avattu. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Sitten kappale 20, ensimmäinen osa. Puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. toinen osa sitten. Toinen osa. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 29 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kappale 23, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää. Äänestys avataan tästä kohdasta. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus seitsemän. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Toinen osa eh, raukeaa. Tarkistus 21. Nimenhuuto äänestys. Äänestys on avattu. Ja samalla päättynyt. Hyväksytty. 2007 raukeaa. Seuraava kohta, äänestys salattu, äänestys päättyy. Hyväksytty. 23. Puolesta. Puolesta. Vastaan. Tyhjä. Näyttää hylättyltä. Kahdeksan. Tarkistetaanko? Joo, tarkistetaan. Äänestys on, siis 23 on kyseessä. Tarkistetaan. Äänestys on päättynyt. Hylätty yhdellä äänellä. Siis puheenjohtaja todellakin tehokas, vai mitä? Sitten tarkoitus kahdeksan. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 24 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 25 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaanpa. Äänestys on avattu. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 26 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 9 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 10 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 28. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan Tarkistetaan. Äänestys on avattu. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 11 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 6 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Näyttää hyväksytyltä. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tarkoitus yksi raukeaa 27 puolesta. Puolesta 27 vastaan. Tyhjää hylätty. 31 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 74 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 13 puolesta 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 30 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Okei, okay, otetaan äänestys. Kohta 30. 30. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Koko päätöslauselmaesitys muutettuna puolesta vastaan. Tarkistetaan vielä. Äänestys on avattu. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Onneksi olkoon. Länsi-Saharan tilanne. Länsi-Sahara. Koko ehdotus yhdessä puolesta vastaa tyhjä hyväksytty. Onneksi olkoon. Ukraina. Mennään Ukrainaan seuraavaksi. Tarkoitus neljä puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kaller, teillä on suullinen erotus. Haluatko kertoa siitä? Prego. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Äh, seit der... Kiitoksia paljon. Päätösaseman antamisen jälkeen eräs seikka on muuttunut. Vuonna 2013, vuonna 2013 Ukraina ei ollut vielä määritelty OECDn puheenjohtajaksi joten tällä välin Ukraina on tulossa puheenjohtajaksi, joten siksi tähän täytyy tehdä muutosesitys. Pyytää, että Ukrainan hallitus asettaa median vapauden kansallisessa lainsäädännössä OECDn sääntöjen mukaiseksi. Tämä vahvistaa Ukrainan uskottavuutta OECDn puheenjohtajana vuonna 2013. Sono deputati. Etujärjestön puheenjohtaja tulkki korjaa. Onko täällä sellaisia kantoja, jotka vastustavat tätä suullista esitystä ei. Hyvä, äänestetään. Suullinen tarkistus, kappale kahdeksan puolesta. Kuka vastustaa? Tyhjä, hyväksytty. Sitten tarkistus kolme. Vastaan. Tyhjä, hylätty. Tarkistus seitsemän puolesta. Vastaan. Tyhjä, hylätty. Äänestys avataan tästä kohdasta. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus yksi. Nimenhuutoäänestys. Puol- äänestys avataan. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty selkeästi. Tarkoitus viisi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkoitus kahdeksan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Yhdeksän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kuusi puolesta puolesta, kohta kuusi. Nostakaa kädet ylös vastaan. Tyhjää. Äänestys avataan kohta. Tarkistus kuusi on siis kyseessä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Koko päätöslauselma esitys sitten puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Onneksi olkoon. Sitten seuraavaksi kansainvälinen kauppapolitiikka. Tarkastettu yksi ja kaksi, ne on vedetty pois. Sitten kappale yksi, ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan. tyhjä Hylätty. Kappale kaksi, enemmän osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty, hylätty. Kappale kolme puolesta, se ensimmäinen osa siis tietenkin, vastaan tyhjä, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Tarkistetaan. Äänestys avattu. Toisesta osasta siis. Äänestys on päättynyt. Toinen osa hylätty. Kappale kahdeksan. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kappale 10. Äh, kappale 16. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kappale 20, ensimmäinen osa. Tarkistetaan tämä edelleen. Äänestys on avattu. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kappale 20, ensimmäinen osa. Puolesta, vastaan, tyhjää. Hyväksytty toinen osa. Puolesta, vastaan, tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys on avattu. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Kappale 22. Vihreät irrottavat suullista tarkistusta. Prego, Olkaa Monsieur le Président, euh, nous proposons de changer la... Puheenjohtaja, haluaisimme muuttaa kohdan 22 loppuosa. Prevent-sana pitää muuttaa sanaksi inform, eli tämän kuuluu seuraavalla tavalla Katso, että parlamentin pyyntö komission jäsenvaltioille ilmoittaa Euroopan parlamentille lainoista, jotka on annettu Euroopan investointipankista ja viennin estämistä toimistoista voisivat vaikuttaa negatiivisesti, kielteisesti ilmastoon. Onko, Onko täällä edustajia, jotka vastustavat tämän suullisen esityksen tekemistä? Ei näytä olevan, joten äänestetään. Kappale 22 suullisella tarkistuksella puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 24. Nimenhuutoäänestys äänestys on avattu. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kappale 30. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 31 puolesta Minulla on täällä nyt ei lue niin kyllä. Anteeksi. 32 siis puolesta vastaan. tyhjä hylätty. 33 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 38 nimenhuutoäänestys. Olkaa hyvä. Äänestys on avattu 38 kohdasta. Äänestys on päättynyt. viisi kohdasta on pyritty uudestaan tarkistusta. 35 vielä. 35. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 38. Nimenhuoltoäänestys. Äänestys on avattu. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 39. Kohta kohdalta. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tarkistetaan. Äänestys on avattu. Äänestys on päättynyt. hylätty. 48 puolesta vastaa tyhjää hylätty. 49 puolesta vastaan tyhjää. Taisi olla hyväksytty, mutta tarkistetaan. Äänestys on avettu kohta 49. Äänestys on päättynyt hylätty. 50 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 53 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 57 puolesta vastaa, tyhjää, hylätty. 58. Ensimmäinen osa. Puolesta, vastaa tyhjää, hyväksytty. Toinen osa. Puolesta, vastaa, tyhjää, hylätty. 63. Puolesta, vastaa, tyhjää, hylätty. 65. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 71. Ensimmäinen osa. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa. Puolesta, A, ah, nimenhuutoäänestys. Olkaa hyvä, äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Toinen osa, hylätty. Kolmas osa, puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Yksitoista puolesta vastaan tyhjää hylätty. 13 puolesta Haluatteko tarkistaa kohdan 11? No, äänestys on avattu. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 13 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 14 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 15 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty kappale B kohta kohdalta. Ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. Kohta C. Kohta kohdalta. Ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. T. Pu- puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. Johdannossa kappale H puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten nimenhuoltoäänestys koko päätösasemaesityksestä. Äänestys on avattu. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty selkeällä enemmistöllä, onneksi olkoon. Sitten edustaja Desir. Emme ole vielä lopussa. Kappale kaksi, ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kolmas osa puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kappale kolme, nimenut äänestys, äänestys on avattu. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kappale 4, nimenhuutoäänestys, äänestys on avattu. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kappale 20, kohta kohdalta, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan tyhjiä. Tarkistetaanpas. Äänestys on avattu. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 25. Äänestys on avattu. Päättynyt. hyväksytty. 32. Tähän on suullinen ehdotus. Edustaja Tesir, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. C'est un... Kiitoksia, puhemies. Tässä kyse on muutoksesta kohdan 32 alkuun. Olen tästä varjoesittelijöiden kanssa sopinut ensimmäinen sana ja luen tämän nyt tässä englanniksi kansainvälisen sopimuksen muuttaminen. Ja todella tämä loppu säilyy aivan ennallaan. Onko täällä edustajia, jotka vastustavat erotusta? Ei ole, joten 32 kappale. Sitä äänestetään suullisella tarkistuksella, joka edustaja Desir teki täällä puolesta. Vastaan, tyhjä, hyväksytty. 34. Äänestys on avattu. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Jonotusan kappale D. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. L. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. O. Ensimmäinen osa puolesta, vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Johdantosan kappale V, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten X puolesta vastaan tyhjää hylätty. Koko ehdotus äänestyksellä Äänestys on avattu. Äänestys on päättynyt. Selkeä enemmistö. Onneksi olkoon edustaja Desir. Sitten viimeinen. Kilpailualan horisontaaliset yhteistyösäännöt. Kokko päätösloma esitämys puolesta vastaan. Edustaja, olkaa hyvä. Alfano, teillä on puheenvuoro. Niin, en halusin äsken äänestää tässä, mutta minun äänestyskoneeni ei toiminut. Se joo, on hyvä. Sitten puolesta, mutta kun äänestäneet jo? No, olette ilmeisesti äänestäneet jo selkeällä enemmistöllä tämän kilpailualan horisontaalisen yhteistyösäännöstön puolesta. Hyvää ruokahalua. Mennään sitten äänestyskäyttäytymisilmoituksiin.